eiliseen, eh, eiliseen eh, keskusteluun riittyy. Tässä ei ole esitetty vasta vuorokauden sisällä ja 105 säännön mukaan kohdan 6 suositus on hyväksytty ja se julkistetaan eh, huomisen teksteissä keskiviikkona 17. joulukuuta. Ilmoitan myös parlamentille, että työllistyksen 231